Hyvät kollegat, jos sallitte, aloitamme työskentelymme. Ja nyt aloitamme äänestyksillä. Joten nyt voimme tehdä koe äänestyksen äänestyskorteilla. Sopiiko? puolesta tai vastaan siis ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi. Täältä kaksi henkilöä puuttuu. Yksi puuttuu. Aha, nyt kaikki, nyt täydellistä. Ai niin, anteeksi, äänestys päättyy siis. Oikein hyvä. Koneet toimivat, eli voimme aloittaa. Joten äänestämme Koraun, Ignacio Koraun tekstistä. Kompromissi yksi puolesta. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kompromissi kuusi puolesta. Kuusi. Kora on teksti kyseessä. EU-Afrikka-hätärahasto on aihe. Korra on teksti. C'est bon. Onko hyvä? Voidaanko aloittaa? No niin, lähdetään liikkeelle. Korra on teksti, kompromissi kuusi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistetaan. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Ei vaan tar- tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänesty, koneäänestyksenä. Koneäänestys. Tarkistetaan siis kompromissi 23 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty uskoisin puolesta siis hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 47 anteeksi sanoi puheenjohtaja. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pahoittelut Tarkistetaan. 78 tarkistus kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12, 12, mutta hylätty kuitenkin. Tarkistus 14. Tarkistus 14. Anteeksi, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää Uskon, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan 92 koneäänestyksenä. 92 äänestys alkaa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Kaksitoista, kaksitoista, joten hylätty. yksitoista siis, eli hyväksytty. 93 tarkistus seuraavana puolesta. Anteeksi. Oui. oui. Ah. Eh, perdone, presidente. Pahoittelut, puheenjohtaja. Mutta näytöllä näyttää olevan eri tulos kuin mitä ilmoitatte. Joku ei äänestä Onko näin? Oui, madame, euh, Arvon kollega. Kollegalla täällä ei ole korttia, joten hän nostaa kättään ja hänet lasketaan sitten aina mukaan. Eh? Vale, vale. No kyllä, kortti pitäisi muistaa. <laughs> vale, vale. Okei, okay, okei. Okay. Thank you. Mikrofoni puuttuu puheenjohtajalta. mikrofoni, puheenjohtajan mikrofoni. Contre. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kom- pahoittelut. Tarkistetaan. 93. Selvä. Eli 93 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12, 12, joten hylätty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty hyväksytty. Uskon, että tässä on sama enemmistö. Kompromissi 18, anteeksi, 17, kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18, eli minulle kerrotaan, että tarkistukset 190 111 on katettu. Eli kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11.11. 11. Se adopté alors. Hyväksytty. 11.10. Äh, Chair, äh, Herra puheenjohtaja, me kaksi emme äänestäneet, mutta voisitteko vielä tarkentaa, että mistä tässä nyt oikein äänestettiin? Kummasta? Kompromis It's number 18. Mikä kompromissitarkistus oli kyseessä? 18 ko? Kompromissi 18. Two green. No, eli kaksi lisäääntä tämän tarkistuksen puolesta. Vihreiden rivistä siis. C'est bon, merci. Hyvä, kiitos. Kompromissi 20 puolesta. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sama enemmistö. sattaa. 137 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Budjetti 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 pahoittelut. Kompromissi 2 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 20 ja 21 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan viite. Tarkistus 6. Johdantosan viite. Anteeksi, siis kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 19 puolesta neljä tyhjää. Äh, monsieur le président, permettez-moi. Puheenjohtaja, pahoittelut kaikille kollegoille, sillä pyysin teitä tarkistamaan äänestyksen, mutta minä sain vaikutelman, että EPP äänesti vastaan, sillä en nyt näe, mitä takana niin tapahtuu, ja näin, että ystäväni Romaniasta, herra Preda, no ainakin luulen, että hän äänesti vastaan, sen takia pyysin tarkistusta, mutta pahoittelut vielä kerran, kiitos. Madame Hautala, oui. Niin, edustaja Hautala. Chair, I would just like to... Herra puheenjohtaja, vain sen verran, että me kaksi äänestimme tyhjää, ei siitä syystä, etteikö tämä olisi ollut kompromissi, mutta ehkä tämä oli liian pitkälle menevä. Ja jos luette tekstiä, niin sieltä löytyy paljon toistoa. Oikeastaan jokainen tarkistus näkyy kompromisseissa ja teksti ei ole johdonmukainen. Ja minä todellakin toivon, että varjoesittelijät voisivat keskenään vielä ennen täysistuntoäänestystä tarkastelemaan tekstiä siten, että sieltä toistot poistetaan ja poistetaan sellaiset asiat, jotka eivät liity Afrikan hätärahastoon. Eli tämä on liian pitkälle menevä kompromissi, koska sieltä löytyy kaikki asiat. Merci. Kiitos. Jatkamme äänestyksiä. Seuraavaksi suullinen kysymys. Oletteko valmiit? Suullinen kysymys. Nyt mennään. Eli artikla 1, kohta 1 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 2 puolesta vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. quest Mitä on? Ah, pardon. Ils n'ont pas de feuille Just two voting lists. All in favor.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 koneäänestyksenä pyydän loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Erinomaista hyväksytty 23 ääntä puolesta yksi vastaan. Jatkamme. Päätöslauselma Tästä mennään. Suullinen tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Pahoittelut hylätty, sanoo puheenjohtaja. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 60. Pahoittelut, sanoi puheenjohtaja. 58-59 puolessa, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan 60. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjä. No testataanpa, tarkistetaan vielä. Pyydän äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 62, eikö niin? 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 otetaan 64 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan, selvä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 66. Tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 75. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 76. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 79 kahdessa, pahoittelut sanoo puheenjohtaja, 78 siis puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 79 puolesta, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty, toinen osio puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäkaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 90 vai haluatte tarkistaa vai selvä, tarkistetaan 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95. 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58, 49 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä toinen osa, 105. Tarkistetaan. Äänsys alkaa. Äänsys päättyy. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 108 ja 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 111 siis puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Adopti. Hyväksytty. 100. Hetki pieni. 112 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 ei vaan. Le récital, l'amendement 16. 16, hein? Amendement 16. Tarkistus 16 sanoo puheenjohtaja. Johdantosan kappale 1, tarkistus 16. Johdantosan kappale A, tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 19. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan 29 äänestys alkaa äänestys päättyy Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Ei vaan 30. 30. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta, siis 33 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C'était le 36 D'accord, oui. L'amendement 38. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Suunnin 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan pyydän. 43. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. 45. Puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen ta- tarkistus 5 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50. Le 48, ça y est. Le 50 Le 50. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei vaan hylätty. Pahoittelut sanoo puheenjohtaja. 50 on hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viitteet tarkoitus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme, tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus, äh, ei vaan kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus kuusi puolesta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äh, äänestämme blokkina tarkistukset 8-13, eikö niin? Kyllä, blokkina 8-13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslauselmasta koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Kiitos.